Sitten on esitetty oikaisu Euroopan parlamentin hyväksyttyyn tekstiin. neljä artiklan mukaisesti näitä, tätä oikeasta pidetään hyväksyttynä, ellei 24 tunnin aikana vähintään 40 jäsentä ilmoita vastalausetta ja Tämä julkaistaan sitten Seance Direct-sivustolla. Sitten keskiviikkona kirjoitan, allekirjoitan neuvoston puheenjohtajan kanssa kymmenen säädöstä.